Η κυρία πρόεδρο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, αρχίζει η συνεδρίαση. Καλή σας Arvoisat eh, parlamentin jäsenet, oikein hyvää huomenta kaikille. Ensimmäinen eh, asia esityslistalla on Allen McCartin mietintö sovittelua koskevan direktiivin täytännönpanosta jäsenvaltioissa ja se, miten sovittelupäätökset voidaan huomioida tuomioistuimissa. Annan ensin puheenvuoron neljäksi minuutiksi esittelijä McCartille. Olkaa hyvä. Uh, thank you. Well, I... Kiitoksia. Ymmärsin, että minulla olisi ollut kuusi minuuttia, mutta eiköhän tämä mene neljässäkin. Ensinnäkin haluaisin todella kiittää kollegoitani ja valiokunnan henkilöstöä siitä, että he ovat